Uh, Hyvät kollegat, me emme voi nyt tässä enää käydä odottelemaan, koska meillä on pitkä esityslista. Ja tervetuloa kaikki tänne kokoukseen. Ja ensimmäiseksi minä aloitan esityslistasta. Minä aion ehdottaa täällä nyt äänestysaikaa muutoks, muutoksia. Toissapäivänä puhemies kertoi minulle, että yhteysryhmän MFFn kokous, jossa myös on puheenjohtajista meidän valiokunnastamme. On siis MFFn ja, ja yhteispäätösprosessin väliset yhteydet kyseessä. Eli minun täytyy mennä tähän kokoukseen. Siksi minä ehdotankin nyt esityslistaan muutosta. Ja me siirrämme puolella tunnilla äänestys äänestystä kello 11, koska minun täytyy olla siellä 11 kerroksessa kokouksessa. Ja jos tämä teille sopii tällä, tällaisena tämä muutos, ja jos kollegat eivät ole paikalla, niin poliittiset avustajat, niin tämä kohta 14 kohta paranhoitovuodesta 14 ja samoin kohta 15 eurooppalaisesta ohjausjaksosta, niin me ottaisimme olemme plassakin mietinnön jälkeen heti nämä kaksi kohtaa keskusteltavaksi. Täällä ei ole mitään muita ehdotuksia eikä muita muutospyyntöjä ole ollut tähän esityslistaluonnokseen. luonnokseen. Ja tämä kokous menee taas ähm, webstreaminä, kuten ennenkin. Ja, ja tietenkin kaikkea voi tapahtua. Tämä on vain indikatiivista tämä, mitä täällä esityslistaluonnoksessa luonnoksessa lukee, joten ottakaa sekin huomioon. Ja nyt minä sitten haluaisin siirtyä kohtaan kaksi. Me hyväksyminen seuraavasta kokouksesta 20-30. toukokuuta. Teille on jaettu pöytäkirjat ja ne on hyväksytty, jollei kukaan vastusta. Sitten me menemme kohtaan kolme, puheenjohtajan ilmoitukset. Meillä on eräs asia, joka on suorastaan ongelma. Meille juuri tuli tieto siitä, että tämä lausunto, jonka regi on päättänyt esittää suorista tuista tässä aluekehitysasiassa ja horisontaalisista ohjelmista, niin meidän esittelijämme herra Kurski Agrivaliokunnan sihteeri on kertonut, että siellä on päätetty aikatauluista. Aikataulusta seuraavalla tavalla. He eh, ovat jo äänestäneet tästä mietinnöstä maanantaina 8.7. ja tarkistukset eh, on tehtävä 3.9. mennessä. Äänestysvaliokunnassa on 17.9. Ja näin ollen meidän on aivan mahdotonta noudattaa normaalia menettelytapaa tästä, tässä mietinnön käsittelyssä. Nyt sitten ehdotetaan, että teimme, teimme vain kukin taholla näitä tarkistuksia agri-valiokunnalle e-, suoraan. Jos ei tähän ole mitään kommenttia, niin haluaisin sitten siirtyä eteenpäin. Täällä on Oji Vlasakin mietintö luonnos ja meidän täytyy päättää tarkistusten äh, määrä, ajasta. Ensinnäkin, mutta ensin me kuuntelemme esittelijää ja sitten varjoesittelijöitä. Chair, uh, I would like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin pyytää teitä laittamaan kuulokkeet päähän, koska haluaisin jatkaa tästä omalla kielelläni, eli tsekiksi. Kiitokset puheenjohtaja näin uudemman kerran puheenvuorosta. Tähän aluksi haluaisin todeta, että olen erittäin iloinen tästä komission ehdotuksesta, koska se mahdollistaa sen, että me voimme käyttää maksimaalisesti niitä resursseja, joita meillä käytössämme on. Koko ehdotus on jaettu kahteen osaan me puolamme sitä, että järjestelmällisesti e, toteutetaan tätä yksinkertaistamisperiaatetta. Ja tämän vuoksi me tuemme tätä mietinnön ensimmäistä osaa, joka menee tuonne 2013 asti ja on suunnattu niille maille, jotka ovat rahoituksellisissa vaikeuksissa. Tätä voidaan näin ollen käyttää myös 2014-2020 kaudella. Meillä on siis tietty asetus, joka on osoittautunut hyväksi ja jonka soveltamista tullaan jatkamaan seuraavallakin ohjelmointikaudella. Toisaalta puolan myös sitä, että tämä toinenkin osa hyväksytään, eli se, että laajennetaan tätä N plus 3 sääntöä paitsi kohesiomaiden osalta. 2007 2010 vuosina ja Puolan N plus 3 sääntöä 2014-2020 kaudelle. Haluaisin muistuttaa kaikille, että tämä N plus 3 sääntö on osoittautunut erittäin hyödylliseksi. Meillä on takanamme kaksi vuotta, jolloin sitä ei ole käytetty, ja nyt on harkinnassa ottaa tämä uudelleen käyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, että niiden varojen osalta, jotka ovat jo talousarviossa, me emme vaadi mitään lisävaroja. No mikä tässä nyt on perusteluna kaiken tämän takana? Ensinnäkin tämä halutaan tavoitesuuntautuneiseksi ja kohesiopolitiikkaa täytyy korostaa. Kohesiopolitiikan varojen täytyy olla niiden maiden käytössä, jotka ovat vaikeuksissa. Sitten kun N plus 3 sääntö otetaan uudelleen käyttöön, se antaa lisää joustoa niille maille, jotka sitä tarvitsevat. Ja kolmanneksi meidän täytyy auttaa rasittaa jäsenvaltioita eri näinä aikoina, kun niiden täytyy talousarviotansa siistiä ja ottaa käyttöön kaikki sopeutusohjelmat ja toteuttaa säästöjä. Ohjelmointikausi 2014-2020 toteutuu kaikista parhaiten sellaisilla mekanismeilla, jotka me tunnemme, jonka tiedämme toimivan – ja ö, siirtymä yhdestä ohjelmointikaudesta toiseen tapahtuu jouhivimmin näiden ohjelmien kautta. Nämä maat, jotka ovat tässä vaikeuksissa, ne eivät joudu tämän säännön kautta sellaisiin, sellaiseen paineeseen, että ne valitsevat ö, vain nopeammin toteutettavia ohjelmia, eivätkä kaikista järkevimpiä ohjelmia. Viimeisempänä toteaisin vielä, että elämme sellaisia aikoja, jolloin jokainen pohtii sitä, millä tavalla voi voidaan ottaa käyttöön enemmän mekanismeja, joiden kautta saadaan näille maille enemmän varoja käytettäväksi. Ei olisi mitään järkeä siinä, että vastustettaisiin sitä, että nämä maat saavat enemmän aikaa toiminnalle, jos ne sitä tarvitsevat. Toisin sanoen, Miksi meillä olisi tällaisia rahastoja, jos meillä ei ole mekanismeja, joiden avulla voidaan varat todella käyttää? Sitten vielä eräs seikka, jota ehdotamme. Tässä pitäisi välttää ohjelmointijakson lopussa näitä liiallisia säästöaskeleita, säästövaiheita me yritämme pikemminkin mahdollistaa sen, että nämä maat, jäsenvaltiot voivat asteittaisemmin toteuttaa ja käyttää näitä ohjelman varoja. Komissiota ei aina tarvitse informoida. Jokaisella jäsenvaltiolla on riittävästi joustovaraa niin, että ne voivat parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa ohjelmat. Tässä oli lyhyt johdanto minulta. En nyt mene tässä Slovakian ja Romanian ö, poikkeuksiin, joita tällä hetkellä sovelletaan. Minä yritän tässä pikemminkin ratkaista näitä potentiaaleja vaikeustilanteita muiden maiden osalta. Kiitos ja sitten Tomas Hodge EPPstä. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Hyvät kollegat. Szokásos és eh, dicséretes volt a Vlasák úr eh, tömörsége. Ja sen Vlasak oli hyvin kattava puheessaan, kuten aina. Tämä on hyvin tärkeä mietintö, mutta hän osaa aina hyvin loogisesti ja tiiviisti kertoa omat kantansa meille. Minä yritän pyrkiä samaan ja keskityn neljään kohtaan. Ja tämä on minun kantani ja myöskin EPPn kanta. Aluksikin haluaisin kiittää esittelijää mietintöluonnoksesta, sillä siinä on hyviä asioita otettu mukaan ja me haluamme tukea näitä minä yritän eh, tai itse tuen suurinta osaa näistä muutoksista. Sitten toinen kommentti on se, että meidän täytyy päättää ennen kuin me ryhdymme muihin toimiin. Minkälaista logiikkaa me haluamme nyt soveltaa tähän, kuinka eh, me, mikä on lähestymistapa, jonka haluamme ottaa. Ja sitten tulon menetykset, onko se oikea lähestymistapa, onko se hyvä järjestelmä, tarvitsemmeko sellaista järjestelmää, onko hyvä päätös, että luovutaan automaattisista tulonmenetyksistä. No sitten jos puhutaan kohesiosta ja kohesiosuuksista jäsenvaltioista ja saatavilla olevista resursseista jäsenvaltioille, jos me aiomme päättää, että resursseja menetetään, niin pitäisikö siihen soveltaa sitten erilaista logiikkaa, erilaista menettelyä, niin että resurssit olisivat saatavilla jäsenvaltioille ja niitä pitäisi myöskin käyttää järkevämpiin. Minä olisin mieluummin tämän menettelyn kannalta, eli resursseja pitäisi käyttää tehokkaammin. No jäsenvaltioista ja niiden osuuksista – jos eh, organisaatioihin liittyy ongelmia jäsenvaltioissa, jos virheitä tapahtuu, niin silloin täytyy myöskin olla varna se, että osuudet menetetään, rahoitusosuudet menetetään. Tarkoitan sitä, mitä tapahtui vuonna 2008-2009. Eh, maailmanlaajuinen finanssikriisi eh, puhkesi silloin, ja tämä kriisi on vaikeuttanut jäsenten, jäsenvaltioiden, jäsenvaltioissa eri projektien käynnistämistä. Ja Ja nämä ongelmat ovat juuri nousseet tämän takia esille ja minä olen tehnyt tarkistuksen ja se käsittelee Slovakia ja Romaniaa ja se koskee myös muita jäsenvaltioita, joissa tämä tulon, menet, tulon menetyksen riski tai osuuksien menetyksen riski on olemassa. No sitten N plus 3 sääntö jäsen Vlasak äh, mietintöluonnoksessaan puhuu tästä säännöstä ja minä haluaisin tukea sitä, mitä hän kirjoittaa tekstissä. Aion tehdä kuitenkin tarkistuksen asiasta ja haluaisin äh, varmistaa, että N plus kolme sääntö ja sen laajentaminen vuodelle 2013, niin sille pitäisi asettaa määräaika 21. syyskuuta 2013. No, mietintöluonnoksessa puhutaan näistä top-up-säännöistä, lisämäärärahoista ja puhutaan myöskin 10 prosentin lisäyksestä. Mielestäni tätä pitäisi soveltaa niihin jäsenvaltioihin, jotka ovat saaneet EU-ta rahoituksellista tukea – ja kun äh, maita ei enää ole, eivätkä äh, ne enää saa rahoitusta tätä kautta, mutta äh, kun otetaan siis huomioon, että ohjelmamaiden statusta ei enää ole, niin meidän täytyy miettiä ja varmistaa myös se, että nämä maat palauttavat rahat, varat, jotka niille on jo myönnetty. Ja sitten rahoitusosuudet pitäisi sen mukaan sitten laskea, eli vähennettäisiin nämä käyttämättä jääneet varat. No minä kuitenkin tuen, äm, esittelen tekstiä esi- omilla tarkistuksilla. I would like now to ask. Kiitos, eh, Viktor Brusina. Thank you very much, Madam Chair. I would like to thank to... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä mietinnöstä, kuten viimeksi totesinkin tässä vaiheessa. Komission esittämän ehdotus on aivan tähdellinen, koska sen tavoitteena on auttaa syystä tai toisesta ongelmissa olevia maita, joilla vaarana on, että ne eivät täysin voi hyödyntää kohesiopolitiikan varoja. Tämän vuoksi minä ymmärrän ajatuksen esittelijän ehdotuksen takana, eritoten kun hän ehdottaa, että yleistettäisiin tätä ehdotusta Romanian ja Slovakian osalta, ja kun hän esittää tiettyjä muita muutoksia jäsenvaltioille esimerkiksi tämän N plus 3 säännön yleistämisen kautta. Meidän täytyy kuitenkin pitää hyvin mielessämme, mikä tämän komission ehdotuksen takana on, missä kontekstissa ja minkä vuoksi komissio tämän ehdotuksen antoi. Yhtenä syynä on tarve auttaa niitä jäsenvaltioita, joilla on vakavia taloudellisia vaikeuksia jotka ovat rahoitukset rahoitusapuohjelmien piirissä. Toinen syy on se, että kaikki äh, hallitusten ja valtioiden jäsenvaltiot sopivat 8. helmikuuta. Tämä täytyy pitää mielessä. 27 jäsen, jäsenvaltion hallitusta tekivät tämän päätöksen yhdessä. Tässä ei ollut pelkästään Romania ja Slovakia mukana. Meidän täytyy pitää myös mielessä tilanne neuvostossa. Neuvostossa on jäsenvaltioita, jotka ovat valmiita vain seuraamaan tässä, jos poiketaan helmikuussa tehdystä sopimuksesta – ja nämä jäsenvaltiot voivat ryhtyä sitten vastustamaan mitä tahansa sopimusta. Tämä on valitettava tilanne ja me tiedämme oikein hyvin, miten hankala tilanne oli kaksi viikkoa sitten, kun yritettiin päästä uuteen yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa. Ja vain käyttämällä Euroopan parlamentin ö, uhkausta tässä ja kovimman tason ö, peliä, niin päästiin oikeaan tulokseen. Tässä kysymys on nyt ajasta. Aika on pahin vihollinen, ei pelkästään näille kahdelle maalle, vaan tämä on pahin vihollinen myös Euroopan parlamentille, jonka täytyy nämä yleiset asetukset ja äh, rahastospesifit asetukset hyväksyä. Toiseksikin on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että jos tämä, tätä ei hyväksytä ajoissa, niin tämä tai mikä muu tahansa ratkaisu on täysin hyödytön koska tässä on kysymys vuosista 2011-2012. Ja jos N plus 3 sääntöä pannaan täytäntöön, jos ei onnistuta 2013 hyväksymään tätä ratkaisua, niin silloin ratkaisusta tulee täysin turha. On siis tärkeää tehdä tämä nyt ja tehdä se nopeasti. Minä taas siis ehdotan, että ei muuteta komission ehdotusta ja varmistetaan se, että voimme mahdollisimman pian hyväksyä tämän, koska tällä tavalla meille jää riittävästi aikaa saada lopullinen sopimus ja asianmukainen täytäntöönpano myös. Tässähän ei kysymys ole siitä, että millä tavalla syytettäisiin jäsenvaltioita, tiettyjä jäsenvaltioita. Minä täysin ymmärrän tämän ongelman. Olen varmis tekemään tarkistusehdotuksia tällaista kahden askeleen ratkaisua varten. Ensimmäinen Romanialle ja Slovakialle, joka perustuu komissioon muuttamattoman ehdotuksen ja toinen e, askel sitten on muille jäsenvaltioille, jotka haluavat hyödyntää tätä sääntöä, mutta tätä toista vaihetta varten, toista askelta varten tarvitaan kyllä neuvotteluja. Ja sitten voidaan neuvostossa ryhtyä neuvottelemaan samoin kuin komissiossakin. Joten minä tulen esittämään tämän tarkistuksen kahden askeleen ratkaisusta. Ensimmäinen askel Romanialle ja Slovakialle ja toinen askel muille mahdollisille jäsenvaltioille. Ja tämän toisen vaiheen osalta aloitetaan sitten neuvottelut. Minä vetoan teihin tämän asian osalta, pyydän teiltä ymmärrystä ja lopuksi vielä kertoisin teille erästä seikasta. Äh, dramaattisenkin hallituskokouksen jälkeen Romaniassa vuoteen 2012, kolme, 2012 mennessä olemme kolminkertaistaneet äh, täytäntöönpanoon, mutta, mutta maksumäärärahojen osalta olemme vasta 19 prosentissa. Romania ja Slovakia. Ja haluan teitä kaikkia kiittää siitä, että äh, esitteli, että tuli tämä erittäin hyvä teksti. Kun tarkastellaan näitä lukuja komission arvion mukaan Romanialla on vaarana menettää 2,3 miljardia euroa. Tämä on valtaisa summa, joten pyytäisin teitä vielä kerran pohtimaan tätä mahdollisuutta, joka olisi mielestäni riittävän joustava. Se ei syrji yhtäkään jäsenvaltiota ja Tämä on helppo toteuttaa nyt Romanian ja Slovakian osalta ja sitten toinen askel oli se, että ryhdyttäisiin neuvotteluihin muiden jäsenvaltioiden suhteen. Eipä unohdeta puheenjohtaja tässä erästä asiaa vielä. N plus 3 säännön yleistäminen 2014-2020 kaudelle tarkoittaa sitä, että aloitetaan uudelleen kolmikantaneuvottelut, koska meillä on yleisasetus, josta on jo arvon kollegat neuvotelleet ja Konstanssa ja herra Van Nistelrooy varmat, va, varmasti varmastikaan eivät halua välittömästi aloittaa N plus kolme kolmikantaneuvotteluja uudelleen. But, uh, yeah. uh, I don't see... No en eh, tiedä, haluaako vihreistä joku kommentoida. Mirak Mikola siis sitten seuraavaksi. Ďakujem pani predsedajúca, budem hovoriť po slovensky. Hyvä eh, puheenjohtaja, minä puhun slovakia. Yleisesti näin, kun katson tätä ehdotuksen logiikkaa, täällä on kaksi asiaa, jotka tulevat mieleeni. Niin herra Vlasakin näkemys on hyvin hyvä ja minun mielestäni hän on on todellinen asiantuntija tässä asiassa. Hän tuntee hyvin, hyvin aiheensa. Mutta eräitä muita seikkoja haluaisin tässä tuoda esiin, sellaisia, jotka saattavat eh, aiheuttaa sen, että tämä eh, hyväksytään sellaisessa muodossa, että se osittain vie meitä eteenpäin mutta toisaalta sitten tuhoaa sitä, mitä on tähän mennessä pidettyjen neuvottelujen aikana saatu aikaan. Aivan kuten aikaisemmat puhujat tässä totesivat, meidän ei pitäisi unohtaa, että tämä sopimus, joka saatiin äh, neuvostossa, siis valtion päämiesten toimesta syntymän niin siellä otettiin huomioon se, mitä maat tarvitsevat. Me tiedämme, että Slovakian naapurimaat ovat onnistuneet neuvotteluilla, kuten esimerkiksi Tsekin tasavalta, 900 eh, miljardia rahaa. No en mene tässä nyt detaljeihin Meillä on kuitenkin Romaniassa ja Slovakiassa sellainen tilanne, että me voisimme vielä absorboida vähän lisääkin näitä varoja. Ja se on sellainen periaate, että hän nyt tarvittaisiin mukaan, jonka myötä voitaisiin absorptiota vankistaa niiden varojen osalta, jotka on jo myönnetty, mutta joita ei ole vielä saatu. Haluaisin myöskin korostaa sitä, mitä Vlasak sanoi, että me emme ole vaatimassa e- enempää varoja. Me vain arvostaisimme sitä, että voisimme käyttää ja saada nämä varat, mitkä meille on jo myönnetty kohesiopolitiikan sisällä. Se periaate pitäisi saada yleisesti täytäntöön pantua. Haluaisin myöskin tukea käytännönläheistä ehdotusta, joka on sellainen, että tämä asia jaetaan kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa hyväksyttäisiin N plus 3 sääntö Slovakialle ja Romanialle, ja toinen osio koostuisi sitten siitä, kuinka tätä periaatetta voitaisiin laajentaa koskemaan muitakin maita. Näin ei tuhottaisi ja vahingoitettaisi sitä, mitä neuvotteluissa on saavutettu jo 27 maan kesken. Tämä periaate on myös komission esityksessä. Kiitoksia, edustaja Prisina. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia erittäin hyvästä asiantuntijatyöstä jäsen Vlasakille. No, ähm, paljon tuli jo esille ja äh, mitä tässä tekstissä sanotaan, niin emme voi sitä kiistääkään. Jäsen Vlasak on löytänyt systeemisen ratkaisun, joka antaisi jollekin maille mahdollisuuden käyttää edelleen näitä varoja, meidän täytyy ottaa huomioon slovakialaiset ja romanialaiset, slovakialaiset ja romanialaisten kommentit. Ja meidän täytyisi löytää jonkinlainen tasapaino näiden kahden kannan välillä, ja minä olisin sen kannalla, että suojataan romanien ja slovakian intressejä. Eli pyrittäisiin suojelemaan näitä maita, mutta myös pyrkisimme neuvottelemaan samaa sääntöä myös muille maille, sillä me tarvitsemme tällaisen systeemisen ratkaisun. Haluan mainita myös toisen asian, joka näyttää olevan erillinen asia, mutta joka kuitenkin vaikuttaa tilanteeseen joissakin jäsenvaltioissa. Kun äh, näitä projekteja arvioidaan, ja varoja käytetään. Ja tämä liittyy joissakin maissa esiintyneisiin tulviin. Ja voidaan sanoa, että voisimme kehottaa komissiota ottamaan myös nämä olosuhteet huomioon ja sitten mahdollisesti soveltaa jonkinlaista poikkeamaan näihin sitoumuksiin sen vuoksi, että on tällaisia hätätilanteita, joissa täytyy sitten käyttää erilaisia ratkaisuja – Ymmärrän eh, kyllä, että tarvitaan käytännön ratkaisu, välitön ratkaisu Slovakialle Romanialle, ja sitten toisessa vaiheessa täytyisi neuvotella samanlaisesta ratkaisusta muille maille. Vladimir Mank. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Takisto... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää herra Vlasakia käytännönläheisistä ehdotuksista ja ratkaisuista. Itse asiassa minun mielestäni tämä on aivan standardi näkökanta, joka häneltä yleensä tulee. Ja me kyllä arvostamme hänen asiantuntijuuttaan. Kun puhumme tästä ehdotuksesta, ja tätä, tässähän on kysymys aivan säännönmukaisesta menettelystä Euroopan parlamentin komission ja neuvoston välillä, ja tämä liittyy myös monivuotisten rahoituskehysasetukseen. Otetaanpa sitten sellainen vaihtoehto, että käsittelyyn näitä herra Vlasakin mietintö hyväksyttäisiin lokakuussa tämän jälkeen. Neuvostokassa neuvoteltaisiin ja neuvostopa ei hyväksyisikään tätä, niin kuin sieltä on jo hieman kuulunut tällaista. Silloinhan me itse asiassa menettäisimme kaiken jo ensimmäisessä käsittelyssä. Kaikki romahtaisi. Tämän vuoksi kaikista paras ratkaisu olisi se, että hyväksyttäisiin komission ehdotus. Ehkä jo tänään me voisimme eriyttää tämän herra Vlasakin mietinnön. Yksi osa voitaisiin esittää komission ehdotuksena ja toinen osa voisi sitten olla herra Vlasakin ehdotus. Tehkäämme parhaamme, jotta voitaisiin edetä tällä tavalla. Tätä minä ehdottaisin. Josif Matula. Josif Matula doamnă președintă îl felicit pe colegul vlasak sigur pentru. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää jäsen Vlasakia tästä mietinnöstä, jossa eh, kerrotaan yksityiskohtaisimpia tietoja jäsenvaltioista, joita vakavat eh, vaikeudet kohtaavat. Kun näitä ehdotuksia analysoi, niin käy selväksi, että meidän täytyy aloittaa komission tavoitteista. Ja meidän täytyisi muuttaa asetus 1083 kriisin vaikutusten mukaisesti neuvoston sopimus, joka helmikuussa tehtiin, ja sitten neuvoston päätelmä täytyy myös ottaa tässä huomioon. Komission ehdotuksessa pyritään ratkaisuun, jossa kaksi jäsenvaltiota, Romania ja Slovakia, saisivat öö, poikkeusmenettelyn plus kolme säännön puitteissa tämä sääntö vuodelta 2012. Näin esitettynä komission ehdotus laajentaa määräaikaa näille sitoumuksille Romanian ja Slovakian osalta ja toiseksi komission ehdotus perustuu neuvoston yksimieliseen päätökseen ja on sen vuoksi laillinen. Komission ehdotuksella pyritään ähm, vaikuttamaan Romanian ja Slovakian tilanteeseen. Tietysti tähän liittyy myös kysymys prioriteettien siirtämisestä ohjelman sisällä ja 10 prosentin äh, korotuksesta ja kuten jäsenpostin Bostinaro sanoi, niin se helpottaa minun äh, puhettani. Meidän täytyy tästä umpikujasta jollain tavalla päästä. Helmikuussa neuvosto pääsi sopimukseen Romanian ja Slovakian osalta, ja sitten on ollut myös muita järjestelyjä muiden maiden kohdalla. Ja minun mielestäni nyt me voisimme hyväksyä komission alustavan ehdotuksen ja tällä tavalla päästä tilanteesta eteenpäin. Ja varmasti muutkin jäsenvaltiot tätä tukisivat sitten myöhemmin. Kiitos. Thank you, Lambert van Nistelrooy. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Van Nistelrooy. Thank you, thank you very much. First... Kiitos. Haluaisin kiittää tästä hyvin tärkeästä työstä. Hän tuntee asian hyvä, hyvin ja täytyy katsoa kaikkia mahdollisuuksia, jotta asia saadaan tehtyä mahdollisimman hyvin. On hyvin selvää, että meidän täytyy tämä lainsäädäntötyö tehdä ja tässä vaiheessa sanoa kyllä tai ei. Ja meidän täytyy sanoa kyllä tähän järjestelyyn, joka koskee näitä kahta maata. Meillä ei ole mitään pilkkua tässä tarvita, vaan aivan piste perään. Ja sitten sen jälkeen voidaan kysyä, pyytää tuhatta eri asiaa seuraavassa vaiheessa. Ehkä mm, pian tai vähän myöhemmin, mutta ei nyt aivan heti, mutta Viime viikolla oli aika vilkasta. Kuusi maata kävi vierailulla ja pyysivät kaikenlaista tietoa. Hienoja keskusteluja, mutta sellaista ei tämä parlamentti tukee. Ei ainakaan EPP. No, me sanomme kyllä tähän ensimmäiseen vaiheeseen, mutta sitten tulee piste perään. Se loppuu siihen. Tämä on poliittinen viesti, joka on, on lähetettävä, ja EPP tällaisen viestin antaakin. Thank you. Uh... Kiitoksia. Ja seuraavaksi Monika Smolkova. za slovo. Kiitoksia puheenjohtaja. Edellinen puhuja aivan oikein tämän asian esitti. Minä voin täysin tämän allekirjoittaa. Osa siitä, mitä herra Bustinaru tuossa totesi, oli sitä, mitä minä aioin sanoa ensinnäkin. Herra Postinaru, hän sanoi, että meidän täytyy tarkastella näitä asioita kontekstissa. Ja mietinkin, voisinko tässä kiinnittää teidän huomiotanne neuvoston johtopäätöksiin kohtiin 50, 51 ja 52, joissa viitataan muihin määräyksiin erityisrahoituksesta. Varana on se, että jos me yritämme nyt soveltaa N plus 3 sääntöä kaikkiin jäsenvaltioihin, ja jos tämä epäonnistuu, niin Unkari saattaa menettää 1,56 miljardin edestä varoja tässä taistellaan 295 miljoonasta eurosta ja kenties tässä menetetäänkin 1,56 miljardia. Tsekin tasavalta on saanut miljardin, äh, 100 miljoonaa ja nyt taistellaan 360 miljoonasta. Meidän täytyy tässä tarkastella yksityiskohtia, mistä neuvostossa on sovittu. Slovakia ja, Romani eivät, Slovakia ja Romania eivät halua saada lisävaroja, vaan tässä on meillä 21 jäsenvaltiota, jotka pyytävät lisää rahoitusta. Meidän pitäisi nyt ottaa huomioon neuvoston johtopäätökset kokonaisuudessaan. Ja Samoin nämä lisärahat, joita on tietylle jäsenvaltioille annettu. Jos meillä olisi vielä ollut vuosi aikaa, niin me taistelisimme N plus 3 soveltamisen yleistämistä yleistämisen puolesta, mutta nyt meillä ei ole oikein aikaa ja yritetään toimia niin, että kaikki menee hyvin lisärahoitustoiveiden osalta. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten nyt annan puheenvuoron eh, Euroopan komission Hän voi kertoa, miksi juuri nämä kaksi maata on valittu tähän ehdotukseen. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän ehdotuksemme sitä muutettiin äh, valtioiden, valtionjohtajien toimista ja ähm, neuvoston päätelmien pohjalta olemme nämä poikkeukset sitten ottaneet tai ehdottaneet näitä poikkeuksia Romanialle ja Slovakialle. Miksi sitten nämä kaksi maata Nuo päätelmät perustuvat kompromissiin, joka sitten taas, johon vaikuttivat budjettiresurssit ja EUn talousarvio ja tarkoituksena oli se, että vähennettäisiin merkittävästi resursseja N plus 3 säännön soveltaminen eh, kaikkiin maihin olisi tietysti kasvattanut talousarviota. No tältä perusteella me sitten keskityimme, keskitimme toimemme ja nämä poikkeustoimet näihin kahteen maahan. Me emme halunneet häiritä tai siis millä tavalla vaikuttaa sopimukseen, jonka valtion päämiehet olivat saaneet aikaiseksi. Emmekä myöskään komissio siis pyrkii säilyttämään kantansa N plus 3 säännön osalta sillä tavalla, kuin se ehdotuksessa on esitetty, eikä komissio halua näitä säännöksiä muuttaa. On totta, että vuonna 2014-2020 N plus 2 ja N plus 3 sääntöjä on yhdenmukaistettu, mukaistettu, mutta tämä on perustunut uuteen talousarviolaskelmaan – eikä se ole mikään uusi tai äkillinen päätös. Ja se eh, täytyy tässä myös ottaa huomioon se, että tulevaisuutta koskevassa säännöksissä on pyritty yksinkertaistamaan ja virtaviimaistamaan toimia. No sitten toinen asia, joka tuli esille, koskee näitä lisäyksiä jäsenvaltioiden osalta topappeja ja tukimekanismeja vuoden 2013 jälkeen komissio on tarkastellut eri ehdotuksia ja myöskin ottanut huomioon neuvostossa käydyt keskustelut ja on tullut esille, että asia, joka on myös ähm, jäsen Deutsch ottaa esille, niin äh, voi olla hyödyllistä laajentaa mekanismia niin, että myös CPR-asetuksen hyväksymisen jälkeen ja hankauden jälkeen olisi mahdollista näitä lisäyksiä soveltaa. Ja komissio voi nämä ehdotukset hyväksyä ja laajentaa tämän top-up-mekanismin koskemaan myös maita ohjelmakauden loppuun asti ja tässä tapauksessa myöskin no myös EPR asetuksen säännökset ja niitä laajennetaan vuoteen 2016 asti ja sitten on uudet keskustelut näistä top up ja niiden eh, laajentamisesta. No jäsen Vlasak mainitsi joustavuuden. Komissio vastustaa tällä hetkellä tätä joustavuutta sen vuoksi, että olemme merkittävästi muuttaneet tätä mekanismia. Jäsenvaltiot voivat pyytää muutoksia ohjelmaan vuoteen 2015 mennessä. Ja tämä joustavuus, joka sallittiin tuolloin, niin se antaa valvontakomitealle mahdollisuuden ja kansallisjärjestölle mahdollisuuden ja muille sidosryhmille mahdollisuuden päättää näistä muutoksista. Jos joustavuutta sovelletaan, niin 10 prosentin jousto ei ole komission kannalta myönteinen, eikä, eivätkä myöskään sidos, muut sidosryhmät välttämättä sitä hyväksy. Jos täytyy päästä kompromissiin, niin me voimme harkita jonkinlaista joustoa tässä asiassa, mutta olemme kuitenkin skeptisiä sen suhteen, että äh, onko se 10 prosenttia. 10 prosenttia on melko suuri määrä. Monissa ohjelmissa voidaan helposti päästä, äh, päästä jopa miljardiin ja tämä vaikuttaisi merkittävästi niin tähän siis alkuperäiseen ohjelmaan koskevan päätöksen. Tässä kaikki, kiitos. Thank you. So there are no other Kiitoksia. Muita kommentteja ja kysymyksiä ei näytä olevan, joten haluaisin lopuksi vielä todeta, että määräaikatarkistuksille on 17. heinäkuuta kello 12 keskipäivällä. 17. heinäkuuta siis, eli ensi viikolla jossain vaiheessa. Ja suunnitteilla on sitten, että tästä äänestetään syyskuun regikokouksessa 23. syyskuuta. Näin tämä saadaan lokakuun täysistuntokäsittelyyn. Ja mahdollisimman nopeasti voidaan tämä homma sitten hoitaa. Joten siirrymme eteenpäin esityslistallamme. Ja haluaisin pyytää Stavrakakista nyt jatkamaan. Olkaapa hyvä. Kiitos. Te ette varmaan eh, suutu, jos sen kovin yksityiskohtaisesti tätä käy läpi. Minä haluaisin vain ja ottaa täältä esiin eräitä asioita, joihin on syytä kiinnittää huomiota. Tässä huippukokous helmikuussa päätti ja rahoitus monivuotisesta eh, siis monivuotisen rahoituskehyksen myötä tämä budjetti supistuu Kohesiopolitiikassa tässä on maksumäärärahoja laskettu 15 prosenttia ja, ja määrärahoja. Ja, ja sitten tässä on 52 prosenttia ensi vuodelle. Näitä 52 prosenttia pitäisi, sillä pitäisi maksaa edellisen vuoden laskuja, koska rallit sen kun nousevat. eikä pidä unohtaa, että tässä äh, budjettiluonnoksessa komissio perustaa näkemyksensä, e-, e-, eli 0,2 miljardia pitäisi maksaa kokonaan tänä vuonna. Toinen asia, johon pitäisi kiinnittää huomiota, joka on kaikkein Suurin ongelma meille on, että komissio on ottanut pohjaksi tämän ennakkorahoituksen Ja tässä nyt sitten on, normaalisti pitäisi noudattaa yhteispäätösmenettelyä. Ja tällä tavalla sitten on ennakoitu neuvottelujen tulosta. Ei pidä myöskään unohtaa, että jäsenvaltiot ja alueet, niillä pitäisi olla riittävästi varoja käyttöön tämän kauden alussa, jotta maksut voidaan suorittaa. Ja tällä tavalla voidaan myös investoida näihin hankkeisiin, jotka auttavat talouskriisistä ulos. Sitten osarahoituksen taso ja nämä säännöt ovat sellaiset, että hallintokomitea on laskenut sen, minkälaisia vaikutuksia tällä ehdotuksella on vuoden 2014 talousarvioon. Enkä nyt sitten enempää tästä puhukaan. Minä odotan komission näkemyksiä ja kollegoiden näkemyksiä. Uh, Haluaako joku komissiosta kommentoida? Onko täällä ketään paikalla sieltä? Eipä näytä olevan. Is there any colleague who wants... Haluaako joku kollega esittää huomioita? Ei. The deadline for amendments, uh... Tarkistusten määräaika on 18. heinäkuuta kello 12 keskipäivällä. Seuraavaksi jatkamme eteenpäin. Kohta 15 talo, talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso vuoden 2013 painopisteiden täytäntöönpanoon tämän kohdan otsikkona. Haluaisin valmistelijaa Tamas Deutschia pyytää nyt käyttämään puheenvuoron. the floor. Olkaa hyvä. Köszönöm, äh, elnök Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Lausuntoluonnokseni perustuu kahteen aikaisempaan tekstiin, joista on keskusteltu komission kanssa. Tämän vuoksi tämä teksti niin täytyy, sitä täytyy katsoa näiden kahden aikaisemman tekstin valossa. Hyvät kollegat, jos sallitte, haluaisin kiinnittää huomiotanne tästä lausunnosta muuta, tämän lausunnon muutamaan kohtaan näin keskustelun aloittamiseksi. Ensinnäkin työpaikkojen luominen ja tämän tärkeys. Tämä on äärimmäisen tärkeä ja vahvasti esille tuleva asia omassa tekstissäni. Ei tätä varmaan voida edes riittävästi korostaakaan. Kohesiopolitiikkamme täytyy saada asianmukainen rahoitus. Meillä täytyy olla hyvät määrärahat niin, että voimme toteuttaa kunnollista investointipolitiikkaa. Ja toteaisin, että PK-yritykset ovat tärkeimpiä investointiemme edunsaajia. Tiedämme, että Euroopassa kokonaisuudessaan PK-yritykset ovat niitä, jotka luovat eniten työpaikkoja ja joissa työpaikat parhaiten myös pysyvät. Meidän täytyy siis varmistaa, että kohesiopolitiikkamme saa asianmukaista rahoitusta. Tämä on aivan tähdellinen asia, jos halutaan luoda työpaikkoja. Haluaisin myös eritoten viitata nuorisotyöttömyyteen. Meidän täytyy ehdottomasti saada siinä suunta kääntymään. Ja tässäkin meidän täytyy toteuttaa vahvoja toimia. Aikaisemmin tuotiin esille näkökanta, josta olen yhtä mieltä. Kun puhumme talouskriisistä, niin tietysti tämä aiheuttaa huolia. Se on luonut myös sellaisen epävarman tilanteen, jossa investoijat välttävät riskejä, luopuvat investoinneistaan tai siirtävät niitä myöhemmäksi ja tällä on kielteinen vaikutus talouteen. Näin ollen meidän täytyy luoda turvallinen investointiympäristö. Meidän täytyy varmistaa investoijille tällainen riskiystävällinen toimintailmapiiri ja tätä varten me tarvitsemme hyvän ö, hyvät olosuhteet, vähemmän, vähemmän byrokratiaa ja tietysti korruptiota vastaan täytyy taistella. Sitten makro taloushallinto. Siitäkin minä puhun omassa lausunnossani. Olen iloinen siitä, että toukokuun lopussa Euroopan komissio tarkasteli tilannetta asian osalta monissa jäsenvaltioissa ja totesi, että tämä ö, ö, liiallinen ö, alijäämäprosessi täytyy saattaa loppuun. Tämä pätee myös Unkariin. Ja tällä on myös makrotaloudellisia myönteisiä vaikutuksia. Lopuksi minä vielä toteaisin, hyvä puheenjohtaja, että meidän täytyy keskittyä työttömyyteen, työttömyyden torjuntaan, investointiystävällisen ympäristön luomiseen – talouksiemme vahvistamiseen, kestäviin investointeihin ja tietysti kohesia varoilla on äärimmäisen tärkeä rooli tässä ja tämän vuoksi koheesiopolitiikkaa täytyy asianmukaisesti rahoittaa eri toten Euroopan rakenne ja ö, investointirahastojen kautta. Kiitokset hyvät kollegat, odotan innolla keskustelua. Kiitoksia Deutsch, jäsen Deutsch ja jäsen Klera. Kiitos. First, first of all, let me, let me thank... Kiitoksia. Aluksi kiitokset esittelijälle mietintöluonnoksesta. Se on hyvin rakennet rakenteeltaan hyvä ja meidän täytyy mennä sitten vielä yksityiskohtiin eh, eurooppalaisen ohjelmakauden osalta ja tämä on juuri hyvä, tai ohjausjakson osalta ja tämä on juuri hyvä tapa sopeuttaa ohjausjaksoa strategian. Ohjausjakso on jonkinlainen sykli. Meillä on tämä teksti edessämme joka vuosi, samantyylinen teksti, ja meidän täytyy kiinnittää huomiota tähän tekstiin ja myöskin vahvistaa parlamentin asemaa EUn talouspolitiikan johdossa. Tässä tekstissä annetaan hyviä tietoja, mutta Ehdotuksessa ei ole onnistuttu kuitenkaan tasapainoisesti selvittämään eri politiikan alojen tavoitteita. Tarvitaan eh, integroidumpaa lähestymistapaa tulevaisuudessa, mutta se näyttää vielä jäävän kunnianhimoiseksi tavoitteeksi. Uskon kuitenkin, että mietintöluonnoksen tärkeimmät eh, tavoitteet on valittu hyvin ja niitä on työstetty hyvin olen samaa mieltä varjoesittelyiden kanssa siitä, että täytyy vielä keskittyä yksityisen ja julkisen sektorin rahoitukseen ja vahvistaa rakennerahastojen asemaa, kun ne edistävät rahoitusta Euroopan unionista. Olen huolissani rahoituskapasiteetin puutteesta eri puolilla Eurooppaa ja pk-yritysten asemasta, varsinkin vähemmän kehittyneillä alueilla. Siellä ei ole edelleenkään edistytty tehty esimerkiksi pankkien ja pk-yritysten osalta. Meidän täytyy parantaa rahoitusresursseja ja uskon, että jotta rahoitusväline voisi tarjota mahdollisuuksia, niin meidän täytyy panostaa tähän politiikkaan. Rakennerahastoilla on tärkeä rooli, kuten esittelijä esityksessään sanoi. Lopuksi suhtaudun myönteisesti siihen, että esittelijä keskittyy työllisyysongelmaan, varsinkin nuorisotyöttömyyteen. Kohesiopolitiikalla on tässä oma roolinsa ja se pitäisi tulla paremmin esille myös komission tavoitteissa – nuorisotyöttömyyden ratkaiseminen eri rahastojen kautta se olisi suotavaa myöskin, ja toivoisin, että tämä otettaisiin huomioon. Thank you very much indeed, uh, Mrs. Clever. Kiitokset teille. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Herra Van Nistelrooy, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Yksi kysymys. Voisitteko kertoa vähän lisätietoa siitä, miten tämä RAL vaikuttaa näihin maksamattomiin laskuihin aluepolitiikassa 2013 ja miten tämä vaikuttaa sitten tähän ensi vuoden maksutoimintoihin koska tässä nyt on hyvin monia laskuja siirtymässä ensi vuodelle. Voisitteko antaa meille näitä lukuja? Thank you very much, Mr. Van Kiitokset, herra Van Nistelrooy. Herra Deutsch. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja lämpimät kiitokset kaikille jäsenille, jotka ovat oman kantansa tässä tuoneet esille. Mitä tulee herra Van Nistelroin kysymykseen, uskon, että komission edustajat, jos he ovat tuolla salin takana istumassa, he voivat varmasti vastata, joten jos, neuvosto, jos puheenjohtaja voisi antaa komission edustajalle mahdollisuuden käyttää puheenvuoron, kenties he voisivat tähän vastata. Ja myös tähän webstreaming kysymykseen komissiokin voi varmaan näihin seikkoihin vastata. Haluaisin myös tässä vaiheessa kiittää niitä jäsenvaltioita, jotka tukevat omaa tekstiäni. Kenties tarkistuksiakin tulee, mutta keskustelun perusteella minusta vaikuttaa siltä, että tästä ollaan pitkälti samaa mieltä. Kiitoksia, hyvä valmistelija. Valitettavasti täällä ei näyttäisi olevan ketään komission puolesta. Olen varma, että he sähköpostitse tulevat lähettämään nämä tiedot meille. Minä haluaisin nyt keskeyttää tämän kokouksen kello 11 saakka. Tarkistusten määrä aika on 16. heinäkuuta kello 12 keskipäivällä. So, as I told you, we suspend the meeting until... Kuten sanoin, jatkamme kokousta vasta kello 11 siihen asti. Pidämme taukoa.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

Hyvät kollegat, haluaisin aloittaa äänestykset. Kuten yleensäkin, tarkistamme ensin nämä äänestyslaitteet. Laittakaapa korttinne sinne sisään ja tehdään tarkistus äänestys. Toimivatko kaikkien äänestyskortit? Äänestys alkaa. Oletan, että kaikki, jotka ovat paikalla. No niin, suljemme tämän. Kenelläkään ei näyttäisi olevan ongelmaa. Hyvä, aloitamme. Yleisasetus. Täällä vielä hyöritään ja pyöritään aika paljon. En tiedä, voinko nyt aloittaa vielä äänestämistä. Laittakaapa korttini sinne koloon. No niin, aloitamme äänestyksen. Yhtenä ryhmänä ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Blokki kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistukseen 27, sivu 4 Tarkistus 27, sivulla 4, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sivu 9, tarkistus 51, tarkistus 51, sivulla 9, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi 66 sivulla 11 puolessa. No minulla ei sitä ole kyllä sivulla 11. Ah, olihan se siellä puolesta. Tarkistus 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 67, sivulla 12. 67, sivulla 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 seuraavalla sivulla 13, 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi sivu 20, tarkistus 119. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistetaan tarkistus 119. Äänestys alkaa. Yksi sosialisti vähemmän. Kortti pois koneesta. Yksi SD-kortti vähemmän. No niin, nyt on ihan ok. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 44. Kukahan tätä nyt halusi tarkistaa edes? Seuraavaksi tarkistus 179 sivulla 26. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivu 29. Tarkistus 213. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi 5 sivulla 30. Tässä on kohta kohdalta äänestys. Äänestetäänpä ensimmäistä osasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa to, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavalla sivulla 493 tarkistus. Tarkistus 493 sivulla 31 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi sivulle 38, tarkistus 282. Tarkistus 282 sivulla 38 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sen alla 284 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi sivu 43 449, äh, 499 sivulla 43 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi sivu 44. 343 tarkistus. Tarkistus 343 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sivu 46. 355 tarkistus. 355 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sivu 49. 379 tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 380 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Meillä on seuraavaksi blokki kolmonen, sivulla 55, lausunnoista puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Seuraavaksi sivu 56, työllisyys 14, johdantosan kappale 57, A. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sivu 64 148 työllisyysvaliokunnalta. Sivu 64 148 työllisyysvaliokunnalta. Hmm, katsotaanpa. Kyllä, siitä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava sivu 65. 153 työllisyysvaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivu 70 seuraavaksi. Työllisyysvaliokunnalta 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230 seuraavalla sivulla työllisyysvaliokunnalta puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 231 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Siirrymme loppuäänestykseen. En usko tätä todeksi. Loppuäänestys koneellisesti, jos teille sopii. Ja äänestämme. Äänestys alkaa. Nyt äänestämme lainsäädäntö päätöslausumaehdotuksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyvin hitaasti äänestettiin. Lainsäädäntöpäätöslausumaehdotus näin muutettuna. Siitä äänestämme. Ja aion nyt kyllä äänestyksen sulkea. Jos et aio äänestää, niin minä kyllä suljen nyt äänestyksen. 40 puolesta kolme vastaan yksi tyhjä. Tämä oli hyvä tulos. Ja teemme, toteutamme myös koneellisesti lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksen äänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 41 puolesta, kolme vastaan. Kiitokset. Ja haluaisin teidän vielä äänestävän eräästä seikasta ihan kättennostoäänestyksellä. Meidän täytyy valmistautua myös siihen tilanteeseen, että tässä saattaa tulla esille uusia asioita, joiden osalta neuvotteluja täytyy jatkaa ja haluaisin teidän antavan nyt mandaatin neuvottelutiimille niin, että voimme jatkaa toimielinten välisiä neuvotteluja, jos esille nousee sellaisia seikkoja, joita josta täytyy neuvotella joko mandaatin tai hyväksytyn mietinnön pohjalta niin, että saataisiin koko homma valmiiksi ja voitaisiin äänestää tästä täysistunnossa lokakuussa, joten pyytäisin teitä mandaattia neuvottelutiimille. Kuka puoltaa mandaattia vastaan? tyhjää. Joten saimme mandaatin neuvotteluille. Ja onnittelen Konstansaa ja Lambertia. Tiedän, että he haluaisivat sanoa sanaa sen tähän, joten kenties aloitamme Lambertista. Ole hyvä. Just one sentence. No ihan lyhyesti, kun ajatellaan tätä erittäin hyvää yhteistyötä, tässä vaikeassa ja monimutkaisessa asiassa ja erityisesti yhteistyöasennetta, joka tuli esille työskentelyn aikana. Niin kollegani Konstantin ja varoisitteet ovat varmaan samaa mieltä, kiitos. was her own mouse, no? I... Ja Konstansakin varmaan haluaisi jotain sanoa. Completely, I completely... Olen Aivan Lambertin kanssa samaa mieltä. Kaikki hyvin. The case during the negotiations. No, neuvottelujen aikana tilanne ei ollut yhtään yhteistyökykyinen. Yes, would like to say... Kiitoksia. Haluaisiko joku muu käyttää vielä puheenvuoron? Jos ei, niin voimmekin siirtyä sitten seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Euroopan aluekehitysrahastoon. Ää, äh, tarkistus 29 ensin puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus äh, 19. Siitä on kohta kohdalta äänestys kolmassa osassa. Aloitamme ensimmäistä osasta äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 93. 93 seuraavalla sivulla puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta vas, vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tämä 96. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Seuraavaksi 36, niinkö? Ei vaan 34. Tarkistus 34 seuraavalla sivulla puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 35 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta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 vastaan tyhjää, hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme lausuntoihin. Konstanssa, ole hyvä. Minulla on yksi kysymys, ehkä olen itse erehtynyt, mutta emme äänestäneet tarkistuksesta 67, enkä näe sitä täällä äänestysluettelossa. Mikä sivu se on, puheenjohtaja kysyy? Tarkistus 67 on sivulla 6. Emme äänestäneet siitä, puheenjohtaja sanoo. We, we, do, we do have to. We have We have... Meidän täytyy äänestää tästä Konstanssa. Jopa Oltrichkin missasi tämän. Ei pelkästään Lambert, vaan myös Jan. 67 tarkistus, siitä täytyy äänestää sivulla 6. 67 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme näihin lausuntoihin. Olen ymmärtänyt, että nyt äänestämme yhtenä ryhmänä niistä tarkistuksista, jotka eivät rauenneet. Niistä äänestetään yhtenä ryhmänä. Joten aloitetaanpa tarkistuksesta yksi. Ai niin, siis yhtenä ryhmänä. Onko tämä nyt kaikille selvää, mistä äänestetään? Jos äänest, ymmärrätte sen, niin äänestämme. Kuka puol- on puolesta vastaan? Tyhjää hylätty. Sama pätee sitten ympäristövaliokuntaan. Edellinen oli budjettivaliokunta. Eli ympäristövaliokunnan tarkistukset, jotka eivät rauenneet, niistä äänestetään yhtenä ryhmänä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi sivu 13 ITRE-valiokunta, teollisuustutkimus- ja energiavaliokunta, sama menettely, tarkistukset, jotka eivät rauke, raukea äänestää yhtenä ryhmänä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Seuraava sivu 18, liikenne- ja matkailuvaliokunta, sama menettely. Yhtenä ryhmänä äänestetään puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Jos joku haluaa sanoa jotain, niin pyytäkää vain puheenvuoroa. Ymmärrän kyllä. Odotamme. Koska asiat täytyy hoitaa kunnolla. Ole hyvä. To, to, to my knowledge, we... No minun tietoni mukaan emme ole äänestäneet 60, 80, 69. Nekin jäävät pois. Äänestimme nyt tarkistuksesta 67, mutta myös 68 ja 69 jäivät äänestyksestä pois. We did not vote, it's not... Niin, emme äänestäneet niistä, koska niistä ei pitänytkään äänestää. Joten sivu 6, se 67 jälkeen Äänestämme nyt kuitenkin näistä 68 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onko vielä kommentteja? Aina me voimme palata taaksepäin äänestyksessä, mutta varmaan nyt voimme loppuäänestyksen hoitaa kahtena osana. Ensinnäkin näin muutettuna lainsäädäntöehdotusäänestys alkaa. Päättyy 42 puolesta ja neljä tyhjää. Ja lainsäädäntöpäätöslauselma. Äänestys alkaa. ja hyväksytty 39 puolesta kaksi tyhjää. Tämä homma on nyt hoidettu. Kiitokset Jan Olbrichtille. plus yksi ääni vielä sinne puolesta. No eihän sosiaalisteista koskaan tiedä, mitä äänestävät. <laughs> No niin, hyvä. Jan, ole hyvä, saat puheenvuoron. To, uh, to say... No halusin sanoa, että neuvottelut eivät olleet helpot, vaikka asetus ei olekaan kovin pitkä, mutta tämä edellytti kuitenkin hyvin avointa ja joustavaa asennetta neuvottelutiimin jäseniltä, joten haluan kiittää oikein paljon kaikkia yhteistyöstä ja vaikka aina emme olleetkaan samaa mieltä ja lopullinen äänestys osoittikin, että me pääsimme kuitenkin yhteisymmärryksen. Kiitos. Niin, voin myös vahvistaa sen, että neuvottelut olivat välillä hankalat, joten kiitokset Janille ja kaikki, kiitos kaikille, jotka olivat mukana neuvotteluissa. Ja minun täytyy vielä pyytää teiltä viimeistä äänestystä, jolla annetaan mandaatti neuvottelutiimille, jos tarvetta on jatkaa neuvotteluja. Voimmeko sopia siitä, että tällainen mandaatti annetaan puolesta vastaan? Tyhjää Joten tämä on nyt hoidettu ja voimme siirtyä sitten Victoriin. Kohesiorahasto. Can you start the vote? Aloitetaan äänestys. Tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 60 puolesta 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 9, äh, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 61 puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 63 puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan Lambert puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten menemme johdatonsa kappaleisiin 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten nyt äänestämme Menemme nyt budjettivaliokunnan tarkistuksiin äänestämme blokkina puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt sitten ympäristövaliokunnan kohdalla sama asia puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten siirrymme teollisuustutkimus- ja energiavaliokuntaan hylätty. Kuljetus- ja matkailuvaliokunta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt äänestämme lopullisesti kahdes, kahdessa osassa lainsäädäntöehdotuksesta ensin. Äänestys alkaa. Äänestys. Yksi EPP pois. Jäi pois. Anteeksi. Olinpas minä epäkohtelias. Minulla ei ole tässä äänestysluetteloa edessäni, niin joten unohdin. Eli 45 puolesta yksi tyhjää. Viktor varmaan. Ää, siis tämä oli siis voitto meille lainsäädäntöehdotuksesta siis äänestimme. Nyt toinen äänestys päätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 43. Onneksi olkoon. Tämä oli tässä. Haluaako joku sanoa jotain? No kiitokset kaikille. Suuret kiitokset kaikille äh, arvoisille varjoesittelijöille ja kaikille ryhmien äh, johtajille. Olemme tehneet oikein hyvää työ, yhteistyötä ja oli suuri työ työskennellä niin monista eri taustoista tulevien ihmisten kanssa, mutta joka tapauksessa pääsimme näin suureen yksimielisyyteen ja yhteisymmärrykseen. Haluan kiittää äh, Peter Perkovitsia erityisesti hänen tuestaan. Ja haluan kiittää monia kansalaisjärjestöjen edustajia elinkeinoelämästä ja yhteisöistä, jotka myöskin toivat oman panoksensa tähän. Ja myös Janille haluan antaa kiitokset. Olemme onnistuneet erittäin tärkeässä asiassa, eli saimme samat säännökset kahden äh, meille tärkeän rahaston osalta. Ja vielä Karlalle lopulliset kiitokset sihteeristöön ja Daariolle myöskin heidän arvokkaasta ja, ja tärkeästä tuesta. Tämä oli oikein hyvä lainsäädäntöpaperi. Kiitos. And And I still need, still need your, your, your, uh, approval. Mä tarvitsen vielä hyväksynnän mandaatille, Viktorille siis, jos tarpeen on, eli kuka puolesta, kuka on vastaan ja tyhjää hyväksytty. Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan. No, Riikka Manner ei valitettavasti ole täällä paikalla, sillä hän teki erittäin hyvää työtä tämän asian suhteen.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 vastaan tyhjää hyväksytty 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 50 kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 2 anteeksi 56 tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 57 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 55 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 58 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 2 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 3 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 61 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 66 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 60 puolesta vastaan tyhjää, siis puolesta vielä, ei kukaan ole puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 67 puolesta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 Luojan kiitos aikaisemmin hyväksyttiin. Ja nyt äänestämme 75 siis hyväksyttiin, kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 82 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 117 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 83 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 118 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 87 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 88 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 84 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 95 puolesta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 Voimmeko äänestää näistä lopuista yhdessä, eli 25-109? Eli tuonne lausuntoihin asti, 38 asti. Voimmeko äänestää koko sivusta koko ajan puolesta? Vastaan tyhjää. Eli äänestämme nyt 24-38, ne on hyväksytty. Nyt menemme lausuntoihin. Budjettivaliokunta Tarkistukset eh, äänestetään blokkina puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Budjettivalvontaa sama asia. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja siinä kaikki. Nyt äänestämme lopullisesti kaksi lopullista äänestämistä lainsäädäntöehdotuksesta näin muutettuna. Haluatko käyttää puheenvuoro, Konstantis? Äänestys aukeaa. Äänestys päättyy. Hyvä tulos, 43, kaksi, yksi vastaan, kaksi tyhjää. ja Sitten päätöslausemasta. Äänestys siis alkaa. Äänestys päättyy. 42, 1, 2. Hyvä tulos. Riikka ei ole täällä, mutta hän varmasti hän on juuri e, synnyttänyt vauvan, kuten tiedätte, ja hän on siellä onnellisena kotona, mutta hän soitteli kuitenkin minulle ja kysyi, mitä tapahtuu. Hän on edelleen tietysti kiinnostunut siitä, mitä täällä tapahtuu ja miten asiat etenevät. Ja haluan hänen puolestaan kiittää kaikkia, jotka osallistuivat tähän onnistuneeseen kolmikantaprosessiin. Ja haluan myös pyytää teiltä mandaattia hätätilanteissa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mitä sitten then in the end we Everything? have to vote. Uh, so we could have... I mean, there is a proposal because there are only amendments brought... On tarkistuksia vain Ahin Selesiltä, joka on erittäin hyvä neuvottelija ja hän saa aina kaiken mitä haluaa, joten voimme äänestää kaikista hänen tarkistuksistaan yhtenä lohkona, jos se sopii. Kuka puoltaa sitä, puoltaa Joahimin äh, tarkistuksia tähän asetukseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt siirrymme lopulliseen äänestykseen lainsäädäntöehdotuksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 42, kolme tyhjää, erinomainen tulos. Nyt sitten päätöslauselmasta. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyvä tulos 40 plussaa, kaksi tyhjää. Onneksi olkoon. Nyt tarvitsemme myöskin neuvottelumandaatin jos äh, löytyy virheitä tai korjattavaa, niin pyydän neuvottelumandaattia hoa Jimille puolesta vastaan. Tyhjää mandaatti on hyväksytty. Joahimme, haluaisitko sanoa jotain? No. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin kiitoksia siitä, että te hyväksyitte neuvottelutuloksen. Ensin haluaisin Danuta Hybneriä kiittää siitä, että hän oli mukana kaikissa trilogin neuvotteluissa ja on koko ajan tiimiämme tukenut. Hän oli juuri se, joka sai tämän liikkeelle edellisellä kaudella siinä muodossa, kuin se on. Tässä nyt meillä on instrumentti, joka on takaa yli, rajat ylittävän yhteistyön laajassa muodossa. muodossa. E, myöskin sihteeristöä haluan kiittää tuesta ja herra Kalita ja Lukas Raiher ryhmästämme, jotka kaiken päävastuun kantoivat tästä organisaatiosta. Minä kiitän myös Irlantia puheenjohtajamaata, joka käytti hyvin paljon aikaa tähän neuvotteluasian. Ja tämä liittyi sitten neuvoston kantaan, joka oli laajempi kuin mitä jäsenvaltiot halusivat. Ja tiedän, että tässä tämä oli jäsenmaille hyvin tuntematon oikeudellinen väline, ja joskus näitä neuvotteluja käytiin hyvinkin tunteenomaisesti. Haluaisin myös kiittää komissiota, herra Petersiä komissiosta ja, er, ja myöskin aluekehitysvaliokuntaa erityisesti, koska tämä on nyt sellainen instrumentti, joka meillä on käytössä alueilla rajat ylittävästi. Ja tämä rajat ylittävä yhteistyö nyt saa uuden välineen, jolla sitä voidaan edistää. Tämä koskee EUn maita samalla tavalla kuin EU-naapurimaita. Ja kiitoksia tästä luottamusta, luottamuksesta, jonka saan neuvottelujen jatkoon. Thank you, Joachim. So... Kiitos Joachim onnistuimme hoitamaan 45 minuutissa, joten tämäkin on hyvä menestys. Nyt menemme sitten Cleverin äh, mietintöön, joka koskee energiatehokkuustoimia kohesiopolitiikan osana. Kompromissi yksi puolesta vastaan. Anteeksi, en voi sanoa, että minä tässä nukun, mutta olen ehkä väsynyt tällä sekoilen. Eli tässä on kolme Kompromississa yksi on kolme osaa ensimmäinen puolesta. Tarkistamme siis kompromissiin ensimmäisen osan äänestyksen. Äänestys päättyy. Eli äänestäkää nyt ennen kuin se päättyy. Nyt se päättyy. Ja se on hylätty. Nyt osa kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme taas osan kaksi sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sekin on hylätty. Nyt osa kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt siirrymme Tämä on vähän monimutkaista. Meidän täytyy äänestää tarkistuksesta 26, siksi kun tämä oli jaettu osiin. Eli puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Tarkistus 26. Äänestys päättyy ja se on hylätty. Äänestämme tarkistuksesta 28 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin. Tämä on hyvin vaikea. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa tarkistuksesta 28. Äänestys päättyy ja se on hylätty samalla enemmistöllä. Kompromissi 2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt siirrymme kompromissiin 3 puolesta. Eli kompromissi kolme, ensimmäinen osa puolesta vastaan. Se vaikutti hylättyltä. Tarkistetaan, kun meillä on kerran aikaa. Eli ensimmäinen osa kompromissista kolme vaikutti hylätyltä. Äänestys päättyy ja siis hylätty. No sitten osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 tarkistus 35 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 35 äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja se on hylätty 23 vastaan 21 puolesta. Tarkistus 36, suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei, joten äänestämme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 37 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 39 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 40 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 41 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 42 puolesta vastaan Tarkistetaan. Tarkistus 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hylätty 23 vastaan 22 puolesta. Tarkistus 43 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 61 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan, 61 äänestys alkaa. Tarkistus 61. Äänestys päättyy ja se on tasapeli, mutta hylätty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 65 puolesta vastaan, vastaan tarkistetaan. Tarkistus 65 äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja se on hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 72 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 73 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 74 puolesta, vastaan, ei kun se raukeaa, eli 75 puolesta, tarkistetaan 75, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Se oli 75, eli nyt 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. 77, anteeksi 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta tarkistetaan 79. Lambert? Anteeksi, minulla ei ole täällä sinun äänestyslistaa. Minä aina vilkuilen sinne suuntaan vain. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Nyt 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hyväksytty. 82 puolesta vastaan. Se näytti hyväksytyltä, mutta tarkistetaan. 82. Puheenjohtaja Hyväksytty 22 ääntä. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 86 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 87 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 89 puolesta tarkistetaan 89. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 90 puolesta vastaan. Tarkistetaan 90. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92. Sehän raukeaa. Ei kun sisäänestetään 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 93 vastustaako joku suullista tarkistusta, eli äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 98 puolesta, puolesta vastaan tyhjää, oliko se hylätty, tarkistetaan, 98 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 20 puol- vastaan, 24 äh, vastaan, 20 puolesta. Ja nyt 100. Äh, Hetkinen. Eli äänestämme tarkistuksesta 99. Siitä täytyy ensin äänestää 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt sitten 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 104 puolesta vastaan, no näytti hylätyltä, mutta tarkistetaan 104. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. 105 puolesta vastaan. Tarkistetaan 105. Äänestys alkaa. Eipä salakaan. No nyt äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 110 puolesta vastaan. En oikeastaan osaa sanaa, tarkistetaan 110. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. Eli 109 puolesta vastaan, siis 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 107 puolesta tarkistetaan 107 heti, koska en osaa sanoa. Äänestys päättyy ja se on hyväksytty 23 puolesta. Sitten tarkistus 108. Äänestämme tarkistus 108 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty. 112 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan, vastaan, tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta, eli emme äänestä siitä 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta tarkistetaan. 129 äänestys alkaa. Ja se on hylätty. Missä se olimmekaan? Eli 130 puolesta vastaan, eli puolesta 130 puolesta, 130 puolesta. Voin toki päättää äänestyksen, kun kaikki ovat äänestyneet, mutta minä olen kärsivällinen. 131 eh, hyväksytty, 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 suullinen eh, tarkistus vastustaako äänestetään muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 136 puolesta vast- tarkistetaan 136. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja se on hylätty 24 vastaan, 137 puolesta vastaan. Tarkistetaan 137. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 25 vastaan. 138 puolesta. Tarkistetaan 138. Emme halua tehdä virheitä. Äänestys päättyy. Ja 25 vastaan 18 puolesta, eli hylätty 139 vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 äänestämme kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta tarkistetaan. 147 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan. Tarkistetaan 149. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja se on hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytystä 52 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytystä 53 puolesta, vastaan 153 äh, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hylätty 24 vastaan 154 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus kaksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kolme puolesta, vastaan hylätty, tarkistus neljä puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, viisi puolesta, vastaan tyhjää hyvä, hylätty, kuusi puolesta, vastaan tyhjää hylätty, seitsemän puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty, kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty, kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolmetoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, neljätoista puolesta tarkistetaan neljätoista Äänestys alkaa.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 vastaan tyhjää. Samaa tässäkin tarkistetaan. Äänestys alkaa. Itre 3. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Itre 5 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan Itre 5. Äänestys päättyy. Samalla määrällä hyväksytty ITRE 7 eh, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ITRE 9 puolesta vastaan. Tarkistetaan ITRE 9. Varmaan sama tulos, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Äh, hyväksytty ITRE 10 hylätty. Itre 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. So it's all. We don't vote this uh, covered, so we vote for the final vote. Lopullinen äänestys, sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 puolesta, kuusi tyhjää. Onneksi olkoon, se on hyväksytty. Nyt siirrytään sitten ja Mazzonin mietintöön budjettirajoitteista, rajoituksista. Ten today. Should be the right one. <laughs> okay. Eh, compromise. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 18 suullinen, onko kukaan vastaan, joten me eh, äänestämme siitä puolesta. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 22 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 23 puolesta, vastaan 23 tarkistetaan koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Se kompromissi kolme. Täällä on suullinen ehdotus. Onko kukaan sitä vastaan? Ei. Me äänestämme tästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää ja hylätty, kompromissi 4, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten menemme 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viisi kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi siksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43, 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Onko kellään tässä 49 puolesta, puolesta vastaan? Siis 49 tarkistetaan. vote is closed. Äänestys päättyy hyväksytty. 47 puolesta vastaan. Minä luulen, että se on hyväksytty. Tarkistetaan se. 47. Äänestys on päättynyt, hyväksytty. 26 kautta 16. Sitten 8, Hyväksytty. 54 puolesta vastaan. Tarkistamme 54. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Ykkönen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kolme puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty neljä puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty vitonen puolesta. Vitonen va- tarkistetaan, äänestys on alkanut, numero viisi äänestetään. Jos te puhutte niin että voi äänestää. Tämä on hyväksytty. Kuutonen puolesta vastaan tyhjää. Seitsemän puolesta vast, numero seitsemän. Numero seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kymmenen Suullinen, jos kukaan ei vastusta, niin äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten on budjettivaliokunnan ehdotukset. Ykkönen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta, vast, puolesta. Tarkistamme numero viisi budjetilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Numero seitsemän puolesta. Tarkistamme seitsemän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Empel ykkönen. Hylätty neljä. Puol- Nämä ovat kaikki samanlaisia. Voimmeko äänestää 11 asti puoli? Olemme numerossa neljä. Äänestämme puolesta, vastaan tyhjää, hylätty viisi puolesta. Tarkistamme viitosen. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kymmenen puolesta. Tarkistamme numeron kymmenen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan hylätty. 12. 15 puolesta tarkistamme numero 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten ai, vielä sitten loppuäänestys koko lausunnosta. Äänestys alkaa. Päättyy 40 kautta 2 hyväksytty. Ermina, Sekutti. Just one second. Grazie alla Commissione, grazie al... Kiitoksia kaikille. Uskon, että tällä mietinnöllä äh, Euroopan parlamentti on osoittanut olevansa edellä byrokratioita niin jäsenvaltioissa kuin EU:ssa olemme nyt sitten painostaneet EU-ta kohti politiikkaa, kuripolitiikkaa ja varmasti myöskin elvyttävää politiikkaa, sillä muutenhan va, syntyisi tällainen anti-eurooppalainen politiikka. To... Kiitos tästä. Sitten menemme Maria Erikojen Peres. Me äänestämme tästä uudelleen teollistumisesta Kompromissi yksi. Nyt täytyy vähän odottaa, koska kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme. Meillä on os- kohta kohdalta äänestys yksi osa, ykkösosa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Menemme seuraavaan osaan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Numero 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi siksi puolesta vastaan tyhjää hylätty, eh, hyväksytty, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 34 puolesta Vastaan tyhjää hyväksytty. 34. Täällä on suullinen. Onko joku vastaan sitä? Ei. Sitten äänestämme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys äänestys alkaa. Sorry, the vote is closed and it... Äänestys on päättynyt 42 kautta nolla, eli tämä on hyväksytty. Onnittele Maria. I, uh, yes, Mr. Van Nistelrooy, Lambert Van Nistelrooy would like to say something yeah, you are welcome. Short, the... Van Nistelrooy haluaa puhua. Niin erityisesti minä haluaisin kiittää teitä kaikkia tästä erittäin tehokkaasta mm, tehokkaasta äänestyksestä. Täällä oli suuria kokonaisuuksia. Minä arvostan tätä ja positiivista asennoitumista. Kiitoksia myöskin sihteeristölle erittäin hyvää työtä. Kiitos. Siis haluais, eh, haluaisitte sanoa, että tämä oli hyvä, hyvin tehty työ. No niin, loistavaa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 Ja jos me emme äänestä tänään iltapäivällä, jos teille sopii, niin ehkä voimme ottaa teidän, teidän sitten mietintönne tänään eikä huomenna. Okei, okay, muutamme esityslistaa sillä tavoin. Kello kolme meille ei ole äänestyksiä, mutta herra Winkler esiintyy silloin.